Hyvät kollegat, pyydän teitä istumaan paikoillenne. Olkaa hyvä. La séance est ouverte. Kokouksemme on alkanut. Jos ei ole vastustusta, voisin tulkita asian niin, että valiokuntamme hyväksyy tämän iltapäivän kokouksemme esityslistan. Haluaisin tiedottaa teille päätöksistä, joita koordinaattorit ovat tehneet 3. helmikuuta Strasbourgissa. Ensinnäkin päätettiin pyytää artikla 54 pohjalta selonteosta, joka käsitteli Budgetary Control of Financing NGOs from the EU budget. Esittelijä pitää vahvistaa ja hän tulisi S- ja D-ryhmästä. Onko siellä jotakin muuta tiedotettavaa siellä salissa? No niin, lausunto tehdään AFET AFKO legal and institutional implications of common security and defence policy. Ja kuten ei ollut ehdokkaita tähän kohtaan, koordinaattorit päättivät nimetä puheenjohtajan laatimaan tämän. Myös pitää laatia lausunto kalastuslausunnosta Management of the Fishing Fleet in the Outermost Regions – esittelijä nimi pitää vahvistaa, mutta hän tulisi EPP-ryhmästä. Fernandes est excusé aujourd'hui. Edustaja Fernandes on pyytänyt anteeksi tämänpäiväisestä. Onko tähän EPP-ryhmästä ehdokkaiden nimiä tarjolla? Ei vielä. Tehtiin myös päätös tehdä lausunto AFKO esit esittelijän nimi pitää vahvistaa ja hän tulisi myös EPP-ryhmästä. Laaditaan myös lausunto AFETin mietinnöstä, joka käsittelee turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Ja kun tähänkään ei ollut valmista ehdokasta, koordinaattorit myös päätyivät tässä kohtaa valiokunnan puheenjohtajaan. Mitä tulee sitten muihin budjetin kohdan mietintöihin, jotka menevät aivan tämän lainsäädäntökäyden loppuun, samoin kuin vuoden 2007 talousarviota koskevasta mietinnöstä. Tämä lankeaa vihreille 2018 ECR, 2019 EPP ja 2020 e e S- ja D-ryhmä. Ja samanaikaisesti päätettiin myös nimetä Inrek Taranda esittelijäksi muiden pääluokkien budjetin pääluokkien esittelijöiksi vuodelle 2017. Myös päätettiin, että osallistuminen äh, rahoitus- ja äh, avunantotyöryhmään. Siitä tulisin päättämään poliittisissa ryhmissä, koska pitää säilyttää tietty poliittinen tasapaino ja myös myös päätimme, että me vastusta sitä, että erityisneuvosantajien äh, toimintakauden, toimintakautta pidennetään, kun he ovat asia, asiantuntija-avunantajina alueiden komiteassa. Ja näin päätettiin siis Strasbourgissa ja minulla oli velvollisuus tiedottaa teille näistä päätöksistä. Ja nyt tulen sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Amsterdamissa pidettiin 28. tammikuuta kokous tai konferenssi, jossa käsiteltiin budjetti, budjettiin liittyviä menettelytapoja. Alankomaat valtiona on päättänyt, että meidän pitäisi yhdessä pohtia niitä olosuhteita, missä voisimme keskustella budjettiluonnoksesta – ja tässä voisimme, myö- ja miten me miellämme monivuotisen rahoituskehyksen ja miten ö, tätä monivuotista rahoituskehystä tarkistetaan ja tarkastellaan uudestaan. Heti kättelyssä todettiin, mitkä ovat vaikeudet tässä nykytilanteessa, nykykriisissä monivuotista rahoituskehystä ajatellen, koska tämä monivuotinen rahoituskehys kiristää budjetin aika tiukaksi ja se antaa hyvin vähän jalasia ja tilaa joustovälineelle. Maa aamulla, kokouspäivän aamuna, eri henkilöt olivat, eri e, tahot olivat hyvin edustettuina, parlamenttikomission neuvosto ja monet meistä ää, José Manuel Fernández, Eidar Guardia Sabal, Guardia Sabal Rubial, Lewandowski he olivat ainakin läsnä monet muut tämän valiokunnan jäsenet. Me jaoimme aamupäivän työt siten, että meillä oli erilaisia työryhmiä, workshoppeja, anteeksi. Me pyrimme laatimaan niin sanotun ihanteellisen talousarvion. Se oli ensimmäisen työryhmän tavoite. Toinen työryhmä pohti talousarvion rahoitusta. Mario Montin ollessa läsnä hän oli korkean tason työryhmän puheenjohtaja. Kolmas työryhmä tai workshop pyrki antamaan vastauksia kysymyksiin siihen, miten voidaan taata painopistealueiden asiallinen rahoitus nimenomaan nykyisissä poikkeusolosuhteissa. Ja neljäs työryhmä käsitteli neuvotteluprosessia talousarviota laadittaessa. Siihen liittyi monivuotinen rahoituskehys, mutta myös jokavuotinen budjetti ja tarkistukset jokavuotiseen budjettiin. Näiden neljän työryhmän työpajan töiden tuloksena konferenssi kokosi kaikki osallistujat yhteen iltapäiväksi. Osallistuminen oli hyvin vilkasta ja sitä elvytti ja Kristalina Georgieva, joka on hyvin vakuuttunut tehtävistään ja hän myös asetti aika paljon ehtoja meidän keskusteluillemme ja myös tavoitteita. Ja me halusimme mm, ottaa opiksemme, mutta me halusimme tehdä myös hyviä yhteenvetoja tässä iltapäivän loppukokouksessa ja sieltä kehittyy sitten kymmenen eri kohtaa. Ensinnäkin meidän pitää polarisoida – monivuotisen rahoituskehyksen <clears throat> rahoitus. Meidän pitää aivan selkeästi antaa painopistettä eurooppalaiselle lisäarvolle. Totta on, että eurooppalaisen budjetin resurssit tulevat pääosin äh, <clears throat> jäsenvaltioista 10 prosenttia on vain omia varoja, jotka tulevat tullimaksuista. Ja, ja kohta ne eivät merkitse enää yhtään mitään. Eli jäsenvaltiot ovat hyvin varautuneita kaivamaan kuvettaan, niin kuin aina. 80 prosenttia budjetista sitten menee takaisin jäsenvaltioihin kohesiorahastossa, sosiaalirahastossa tai yhteisessä maatalouspolitiikassa. Eli siis ehdoton vaatimus on se, että pitää tarkistaa, että me on eurooppalaista lisäarvoa Toinen opetus, joka tästä koitui, oli, että meidän täytyy todella tajuta, mitä tarkoittaa monivuotinen rahoituskehys demokraattisessa ja avoimessa mielessä. Toisin sanoen, meidän pitää valvoa, jotta äh, tämä budjetti koskettaisi kansalaisia että kansalaiset ottaisivat omakseen ikään kuin se puhuisi, kertoisi heille jotain, ja se oli mitenkään helppo asia. Tämä minä tajusin itse viimeksi, kun kävin vaalipiirissä, niin tämä on hyvin monimutkaista, varsinkin tänä päivänä, kun törmäämme vaikeisiin kriisiolosuhteisiin ja tilanteisiin. Meidän pitää luoda aivan erityisinstrumentteja, satelliitteja, jos voisin sanoa, budjettiin, trust funds, tiettyjä budjetillisia helpotuksia – <clears throat> kun otamme huomioon maahanmuuton, muuttoliikkeen ja siihen liittyvän Turkin tilanteen. Miten me saamme budjetista avoimemman, helposti luettavamman kansalaisten silmille? Kolmas yhteenveto, oppiläksy. Me emme saa enää lisätä veroja ja, ja lisämaksuja. jotta voisimme hyödyntää omia varojamme. Toisin sanoen, mitä se tarkoittaa, jos meillä pitäisi olla tämmöinen omien varjon toimielin, jos äänestetään tässä parlamentissa omista varoista, ei tässä ole kyse siitä, että jälleen kerran lisättäisiin maksuja veromaksajien har- harteille. Eli lisättäisiin veroja kansallisella tai alueellisella tasolla, jos me huomispäivänä haluamme veron josta Euroopan parlamentti äänestää, ja pitää tuolla valvoa, että mitä jäsenvaltiot maksavat paikallisella tasolla jo veroja, niitä vähennettäisiin sitten sen mukaan, minkä suuruusluokan vero tulee käyttöön tästä uudesta mahdollista verosta. Neljäs oppiläksy oli se, että me tarvitsemme riittävää lisäarvoa joka lisättäisiin varoihin ja se olisi joustava. Meidän pitää tässä jälleen kerran verrata omiin varoihin poikkeustilanteissa, jotta voitaisiin viipymättä antaa vastaus niihin odotuksiin, joita EUlle asetetaan. Viides oppiläksy. Me tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistä – eri kokonaisuuksille, kun lähdetään muuttamaan tuloja ja menoja. Mutta samalla pitää todella olla valpas, että meillä on samanaikainen globaali näkemys siitä, mitä tarkoittavat menot suhteessa tuloihin. Tässä pitää olla ihan suora yhteys, miten miten työt jakautuvat tulee menojen kesken. Kolmas, kuudes oppilaksi enemmän joustavuutta silloin, kun lähdetään miettimään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä, miten se rakentuu. Toisin sanoen varojen kattoja ei pidä ihan ö, välittömästi laittaa tiettyihin budjettikohtiin joissakin ohjelmissa, vaan meidän täytyy olla <clears throat> liittävän laaja konsensus, jotta meillä on todellista joustoa, kun lähdetään katsomaan budjettikohtia ja niiden varojen käyttöjä eri ohjelmiin. Eli täytyy todella pystyä ennakoimaan, missä määrin olemme valmiita, kun jotkut yllättävät tapahtumat ovat käsillä. Seitsemäs oppilaksi meillä pitää olla paljon suurempi mahdollisuus varaa vedota joustaviin rahoitusvälineisiin, joilla on riittävä eurooppalainen lisäarvo. Tämä on se vipuvarsi, joustoväline. Ehkä esimerkki siitä voisi olla äh, strategisten investointien rahasto. Kahdeksas kohta meillä pitää olla myös palautetta jonka, arviolla, jonka avulla voimme arvioida, onko hyvin käytetty meidän varojamme ja onko siihen todella käytetty hyvin lisäarvoa ja onko se yhdenmukainen tavoitteiden kanssa. Yhdeksäs läksy, ja se nyt ei ole mitenkään kaikista helpoin. On kovasti korostettu tätä lisäarvoa, mutta on erittäin tärkeää, että voisimme määritellä selkeästi, mitä eurooppalainen lisäarvo tarkoittaa. Kymmenes, viimeinen läksy. Meidän pitää monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa tulevaisuudessa pystyä neuvottelemaan tavoitteista, tarkistaa mikä voisi olla eurooppalainen lisäarvo suhteessa tavoitteisiin ja sitten ottaa käyttöön tarvittavat keinot ja varat, jotta pääsisimme näihin tavoitteisiin. Tässä näin muutamin sanoin. Tämmöinen ylimalkainen katsaus tästä tämän kokouksen kulusta, mutta kuten te, teistä moni osallistui tähän kokoukseen, niin pyytäisin nyt tässä nyt kertomaan teidän omista huomioistanne, havainnoistanne tai kommenteista. Olkaa hyvä. Rauha Gardia Saval. Kiitos paljon puheenjohtaja. Te teitte erittäin hyvän yhteenvedon, mistä tässä konferenssissa puhutuun. Se on totta kai yhteenveto. Ja kukin meistä, joka pystyy osallistumaan näihin työryhmiin tai työpajoihin, voisi antaa myös mielenkiintoisia vastauksia lisäpanosta. Ja yksi asia niistä, jossa joidenkin eurooppalaisten hallitusten edustajat olivat läsnä ja korostivat joitakin asioita. Yksi asia yllätti minua tässä yleisteemassa konferenssissa oli se, että kukaan yleisesti ottaen ei puhunut nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen tarkistamisesta ja tässä konferenssin yhteydessä käytiin toisia keskusteluja, ennakoivia puhuttiin siitä, mikä olisi seuraava monivuotinen rahoituskehys, kuitenkaan ilman suurempaa stressiä tai kiire, kiirettä. Mutta me, mehän olemme jo hyväksyneet tämän monivuotisen rahoituskehitys. Me kuljemme sen mukana vuoteen 2020 ja voimmehan käydä tästäkin keskustelua tulevaisuudesta, mutta tämä kyllä minua huolestutti jonkun verran, koska nyky monivuotisessa rahoituskehyksessä on paljon keskusteltavaa minä olin tässä työryhmässä, jossa puhuttiin, miten rahoitetaan uusia painopistealueita jakaa, ja se keskittyi melkein yksinomaan rahoitusjoustovälineeseen. Kukaan ei keskustelussa ottanut esille sitä, että kenellä oli enemmän rahaa käytettävissä, olisiko olikin näin, onko nykyinen kehys riittävä, jotta voidaan ottaa vastaan uudet haasteet. Meillä on kriisejä lukuisia käsillämme, mutta me puhimme vain joustosta, joustavuudesta. Kaikki me, jotka olimme tuolla läsnä, olimme samaa mieltä siitä, että tarvitaan lisää joustoa Mm, emme voi käydä nyt sitten yksityiskohtaisesti läpi, minkä tyyppistä joustoa. Kyllähän ehkä jousto tarkoittaa sitä, että otetaan rahaa jostakin ohjelmasta ja siirretään se toiseen kiireempään ohjelmaan, vai onko kyse todellisesta joustavuudesta, joka tarkoittaa, että meillä on rahoituskehykset seitsemän vuotta varten ja sitten sit me voimme sopeutua uuteen tilanteeseen, uusiin kriisitilanteisiin kriisitilanteisiin tai kiireellisiin hätätapauksiin, mutta tämä oli hyvin alustava keskustelu, emmekä pystyneet paneutumaan yksityiskohtiin, mutta emme siis voineet käynnistää todellista neuvottelua uudesta rahoituskehyksestä. Toinen huolenaihe, ainakin minulle, ainakin minun työryhmässäni oli se, että korostettiin koko, kuinka tärkeää on puhua budjetissa rahoitusvälineistä. Keskustelussa tuli usein esille se, että se suuri, suuri asia Junckerin ohjelma, niin kuin se olisi joku ihmeratkaisu kaikkiin ongelmakohtiin EU:ssa. Onhan se ehkä osittain totta, ja se on ehkä ainut tapa, tehokas tapa käyttää, kuluttaa EUn rahoja. Ja onko tämä edessä oleva tie sitten tulevaisuudessa budjettia ajatellen ja rahoituskehystä ajatellen niissä kohdissa, jotka luovat uusia rakenteita rahoitusvälineille, niin kuin tämä Junckerin ohjelma on, mutta äh, sehän on jo käynnistynyt tämä Junckerin ohjelma, eikä meillä ole vielä riittävästi tietoa, onko se hyvä vai ei, onko investoinnit, ovatko investoinnit hyvin onnistuneita, mutta toimii se tai ei se toimi, se on asia sinällä, mutta Euroopan budjetti ei voi olla vain yksinomaisesti rahoitusväline. Usein mehän olemme puhuneet rahoitusvälineistä tässä budjetissa, tässä valiokunnassa, ja kai se on nyt tullut selkeäksi yksi asia ainakin tämän Junckerin ohjelman muista, että että rahoitusvälineet ovat tie, ihan päteviä tietyssä tilanteessa, tietyssä politiikassa, tietyillä sektoreilla ja tietysti, mutta markkinoita, markkinoita ei voida vain rahoittaa, mutta on hankkeita, jota voidaan rahoittaa vain myös valtion tukien avulla. Mm, tästä varmasti tullaan käymään paljon keskusteluja lähivuosina. Se on aika vaarallista aluetta, en, ainakin tämä on äh, meidän, minun SD-ryhmäni näkemys siitä, että eurooppalaista budjettia ei voi muuttaa yksinomaan vain budjetiksi, joka olisi vain rahoitusväline. Jokainen hanke, jokainen markkinatilanne, joka rahoitustilanne, jokainen uusi tilanne tarvitsee uutta erilaista instrumenttia. Yksi suuntautuu markkinoille, yksi tarvitsee ainoastaan vain valtion tukia. Esimerkiksi maataloudessa käytetään rahoitusvälineitä, mutta eihän se nyt ole YMPn tavoite. Meillä on ihan konkreettisia sektoreita, jotka tarvitsevat rahoitusvälineitä, mutta minä tässä keskityin tähän, koska minun ryhmässäni työ, ja minun työryhmässäni puhuttiin tästä paljon. Ja joka, jokainen puheenvuoron käyttäjä puhui Junkerin ohjelmasta. Ehkä, eikä se ole mikään ihme ratkaisu. olisipa se näin, mutta valitettavasti minä en usko siihen, että se on mikään taikasauva tulevia vuosia ajatellen. Mutta joka tapauksessa se oli mielenkiintoinen konferenssi. Onhan totta, että tämä oli vähän erilainen ilmapiiri, jos verrataan meidän tavanomaisia keskustelujamme siellä oli hallitusten edustajia, ministeriöitä, parlamenttien edustajia, siellä oli tilintarkastustuomioiden edustajia, maanviljelijöiden edustajia. Meillä oli aika rento ilmapiiri, pystymme keskustelemaan, mitkä ovat mahdollisuudet, miten voimme innovoida, mitkä ovat tavoitteet, miten me haluamme innovoida jo olemassa olevia ajatuksia. Mutta ainakin pystyttiin näkemään, että oli paljon, paljon toisistaan poikkeavia näkökohtia ajatellen seuraavaa monivuotista rahoituskehitystä, mutta myös nykyisen tarkistamista, joka on vielä työn alla. Siellä on vieläkin paljon määriteltävää ja, ja korjata. Paljon korjausliikkeitä pitää sielläkin vielä tehdä. Merci. Kiitos. Edustaja Lewandowski. I shall supplement. Kiitos. Täydentäisin johdantoa ja kommentteja. Ensimmäinen käsitykseni oli sellainen, että tämä hyvin järjestetty konferenssi, johon osallistui paljon ihmisiä, katsoi kovasti pitkälle tulevaisuuteen, vaikka minusta tuntuu, että kiireisimmät haasteet ja ongelmat ovat keskivälin arviointi ja kohtaamme budjettiongelmia vuoteen 2018-2019 mennessä ja näistäkin ongelmista tulisi syvällisesti keskustella. Tämä oli johdannossakin, että tämän päivän mantra ja tulevaisuuden on lisäarvo kaikilla Euroopan kielillä. Sitä toistellaan. Mutta minun huomioni se oli se, että monille keskusteluun osallistujille tämä tarkoitti keskitettysti hallinnoituja menoja, eli tavallaan alueellinen maatalous esimerkiksi ei voisi tuoda lisäarvoa. Mutta pitäisi ajatella myös sitä, mitä lisäarvoa saadaan paikallisesti. Sehän vaikuttaa siihen, mikä on käsityksemme yhdistyvästä Euroopasta, mutta todella siellä jatkuvasti puhuttiin lisä, eurooppalaisesta lisäarvosta. Ja tämän lisäarvon jälkeen lähdettiin puhumaan avoimemmasta, paremmasta varojen käytön valvonnasta, joustavuudesta ja sitten puhuttiin siitä, miten tukia maksetaan, eli halutaanko apurahia vai halutaanko tällaista vipuvaikutusta välineiden kautta, kuten Junckerin suunnitelman kautta. Ajattelen sitä, miten Junckerin suunnitelma toimii. Toiminee pohjoisemmissa Euroopan osissa, eikä välttämättä maissa, joissa on suurempia ongelmia saada pitkän aikavälin rahoitusta. Mutta tämä liittyy siis siihen, miten helposti rahoitusta voidaan saada, joten Euroopan budjetin tulevaisuuskysymystä ei voida ratkaista sitä kautta, että apurahoja järjestetään tällaisen mallin mukaan kuin Junckerin suunnitelma. Kiitos. Si. Kiitos. Rova Krakmadi, minä muistaakseni, minä muistan, että te olitte myös läsnä. Uh, sadly not, no. Valitettavasti en. Eh, eh, tässä nyt vain haluaisin eh, niitä kommentteja vahvistaa, joita ihmiset ovat tehneet, jotka siellä olivat. Muutama asia, jotka sanottiin. Yksi niistä oli se, joka liittyi Esirin ja haluaisin vahvistaa sitä, mitä Eider ja muutkin kollegat sanoivat, nimittäin, että ensinnäkin se asia, jonka nostit esiin, että täytyy olla määritelmä lisäarvolle, ja tämä itse asiassa koskee myös esiriä. Meidän täytyy tietää, onko lisäarvo määrittävä kriteeri, joka on määrittävä kriteeri esirissä, toteutuuko se todellakin. Ja toiseksi pelkästään tuossa äh, konferenssissa ihmiset äh, sanoneet, että ESIR on jo osoitus siitä, että vipuvaikutus äh, on se, mikä on merkittävää kun katsotaan Euroopan budjettia. Tämä on liian aikaista sanoa. Meidän pitäisi myös paremmin arvioida toimintaperusteista budjetointia ja katsoa, mitä voidaan rahoista rahoittaa suorilla tuilla ja mitä voidaan rahoittaa mm, vivuttamisella. Tämä ei koske pelkästään yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaan myös horisontti 2020. Ehm, meidän on katsottava myös ehm, paikallista rahoitusta. Tämä ajatus ehm, lisäarvosta ja siitä, että meillä pitää olla parempi arvio siitä, mitä se tarkoittaa sekä nykyisessä budjettityössä että tulevassa budjettityössä. Ja sitten viimeinen asia, se liittyy näihin kymmeneen johtopäätelmään ja diagnoosi siitä, mitä ongelmia on. Meillähän ei ole mitään kiistaa siitä, mikä diagnoosi on ratkaisusta on enemmänkin kysy. Vielä eräs äh, ulottuvuus tähän diagnoosiin, eli kun katsomme joustavuutta, niin meidän täytyy äh, tunnustaa, että yksi äh, EUn budjetin eduista on sen vakaus ja ennakoitavuus niille, jotka siitä hyötyvät. Ja Jos katsomme joustavuutta ja miten voimme sen siihen ottaa mukaan, meidän täytyy muistaa se, että me saa menettää tuota ennakoitavuutta. Se on tärkeä tekijä. Merci, mad- Kiitos, Madame Thomas. Oui, merci, Monsieur le Président. Kiitos, puheenjohtaja. En kuullut kaikkia puhujia, pyhyn puhumaan mahdollisimman lyhyesti, koska uskoakseni paljon on jo sanottu, etten toista samaa. Todellakin se oli erittäin yllättävää kuulla kaikkien puhuvan seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, eikä kukaan puhunut nykyisen tarkistamisesta tässä puolivälin tarkistuksessa tuntui, kun oltaisiin oltu väliin ihan eri planeetoilla, mitä edustaja Lewandowski sanoi ja monet muut varmasti, että koko ajan heiluteltiin sitä taikasauvaa, lisäarvo, lisäarvo olisi joku taikasauva, mutta valitettavasti, kuten täällä edeltäjä sanoi, me oli kaikki samaa mieltä siitä, miten määritellään tämä lisäarvo. Kaikki on vähän epämääräistä, epäselvää ja puhutaan tässä nyt enemmän vähän maagisuudesta kuin järki, järjenkäytöstä. Edustaja Fernandes oli samassa komiteassa tai työmyrrassa kuin minä. Siellä todettiin, että pitäisi laatia jonkinlaisia budjettiperiaatteita eri painopisteille ja alueille – Minusta tuntuu, että me olemme ainoat, jotka puhumme solidaarisuudesta lukuisista työryhmistä. Eikö solidaarisuus kuulu EUn budjetin keskeisiin periaatteisiin? Ei tunnu ainakaan siltä, ei ainakaan keskustelussa se kuulu eikä kuulunut. Mutta myös toinen taikasauvaita heiluteltiin useaan otteeseen, oli joustavuus, jousto. Siinäkin mielestäni joustavuutta käytetään paljon, jotta jotta, ei, jotta vältyttäisiin keskustelusta, mikä on sen käyttömahdollisuudet. Eli tässä nyt vähän niin kuin aliarvioidaan kaikkia. Ei anneta kaikkia sille, kaik, kaikille sektorille sille kuuluvaa ulottuvuutta. Edustaja Gardia Saval sanoi sillä tavalla, että meidän olisi ehkä vähän pakko lähteä etsimään esimerkiksi niin sanotusta prioriteettiohjelmista Horisontti 2020 täyttämään niitä puutteita, jotka näkyvät muualla Tämä sana jousto oli saanut yksimielisyyden taakseen, ainakin siltä vaikutti, mutta ehkä toisissa olosuhteissa, kun puhutaan kansallisista budjetteista, ehkä näin ei olisi, jos EUn budjetti on on budjetti on vajeinen, niin ei sitä joustoa kyllä aina joka paikassa kuuluteta samalla tavalla. Eli siis ehdotettiin, että Euroopan budjetissa olisi enemmän joustoa ja vähemmän joustoa kansallisissa budjeteissa. Niin. Edustaja Kolmella. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Valitettavasti en itse voinut olla paikalla, mutta minusta on hyvin kiinnostavaa kuulla näitä puheenvuoroja ja Lassa Valin ja Lewandowskin puheenvuoroja ennen kaikkea. Jos oikein tulkitsin, niin annetaan ymmärtää, että esire ei ehkä olekaan tällainen ihmelääke, jonka kautta ratkotaan kaikki Euroopan unionin ongelmat. Ehkä lyhyesti voisin muistuttaa siitä, että kun esiristä keskusteltiin budjettivaliokunnassa, taisi vain yksi puhua kriittisesti esiristä ja silloin kaikki muut puhuivat siitä, miten mahtava väline tästä tulee. Mainitsisin tämän vain siksi, että ehkä seuraavalla kertaa voimme ja vähän aikaisemmin suhtautua kriittisesti, koska herra puheenjohtaja, kuten sanoit, ennen kaikkea on kyse avoimuudesta, budjettipolitiikan avoimuudesta kansalaisten suuntaan, enkä voi kuvitella, että avoimuus lisääntyy, jos tulevaisuudessa monet budjettipolitiikan varat annetaan tällaisiin yleisiin tukivälineisiin ja sitten jossain päätetään näiden varojen käytöstä. Tämä ei lisää avoimuutta eikä helpota budjetin valvontaa. Tietenkin pitää myös pohtia sitä, miten joustava budjetti voi olla, jos haluamme kaikesta joustavaa. Totta kai voidaan sillä rajata budjettineuvotteluita, mutta miten tämä hoidetaan silloin niin, että parlamentin jonkinlainen suunnan antaminen on mahdollista? Siksi mielestäni voitaisiin vetää ensimmäiset johtopäätökset ja sanoa, että kun tulevaisuudessa tällaisista ohjelmista keskustellaan, voitaisiin lähestyä rakentavassa, mutta kriittisessä hengessä tätä aihetta. Kiitos. Merci. Kiitos. Edustaja Böge. Ja, vielen Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehkä muutama ihan lyhyt kommentti. Eihän ole niin, että hankkeessa parlamentin enemmistö olisi huutanut hurraata. Ei, vaan me neuvottelimme aivan uskomattoman pitkään, aivan eh, mahdollisen äärirajoille saakka, jotta saisimme aikaan tasapainoisen paketin. Meillä on tämä erittäin suuri pilottihanke, joka nimi on investointirahasto ja sitten muut tarpeet, jotka liittyvät tutkimukseen ja liikennepolitiikassa monivuotisiin ohjelmiin. Tämä ei ollut mitenkään helppoa kaikille ja minä kutsun tätä pilottihankkeeksi, koska kyllä kysymys on ihan oikeutettu, että onko tämä taloudellinen tilanne optimaalinen, jotta tällaisen suuren rahaston luomiseen ryhdytään. Annan esimerkin vaalipiiristänne. Äh, Hampurin pohjoispuolella meillä on tällä hetkellä 50 kilometriä pitkä nelikaistainen moottoritie, joka nyt laajennetaan kuusi kaistaiseksi, koska äh, se on yksi niistä teistä, josta tulee äh, tuontia Pohjoismaista, Tanskasta ja muualta Eurooppaan, ja muuten meillä on pian siellä valtaisia ruuhkia. Tämä on hanke, jonka sitä neuvoteltiin jo 2007-2013 rahoitusnäkymissä. Tämähän oli ennen investointirahasta. me aloita nollasta. Äh, Jarros tämä muistaa. Äh, me silloin jo teimme sopimuksen investointipankin ja komission kanssa. Ja voin sanoa yhden asian, koska tämä on julkisen ja yksityisen sektorin yhteishanke, tämä 50 kilometrin moottoritie. Se maksetaan puoleksi kansallisesta budjettista puoleksi puoleksi yksityisistä rahoituksesta. Sitä taataan Euroopan investointipankin takuilla ja maksetaan rekkamaksuilla, niin tällainen hanke voidaan rakentaa paljon nopeammin ja johdonmukaisemmin kuin jos se olisi pelkästään julkinen hanke. Tämä on todella hieno esimerkki, on paljon hankkeita, joissa tämä voi mennä hyvin Saavutetaanko sitten ne koko luokat, joita me odotamme, se on sitten nähtävä, mutta olen kollegojen kanssa samaa mieltä siitä, että ei voi olla niin, että budjetti järjestetään nyt ainoastaan tämän suuntaisesti, koska meidän on tarkkaan katsottava avoimuutta ja demokraattista valvontaa. Tämä koskee myös Afrikka-rahastoa ja Madan-rahastoa, jotka hyväksyimme, mutta kyllä ne vähän vatsanpuruja meille aiheuttivat, koska tässä aina vähän luovutaan parlamentin toimivaltuuksista ja valvontaoikeuksista ja toimivatko nämä ulkoiset rahastot sitten niin hyvin saadaanko sitten näitä kansainvälisiä täydentäviä summia, niin kyllä tässä on paljon kysymysmerkkejä. Vielä ei olla päästy sellaisiin summiin kuin oltiin ajateltu. Ja myös kun katsotaan rahoituspuitteiden uudistamisesta, niin ei voi olla jatkuvasti niin, että kaikki se, mitä me olemme neuvotelleet vaikeissa neuvotteluissa joustavuuden suhteen, on ensimmäisellä puoliskolla jo käytetty täysin ja sitten sitä ei voida enää käyttää ja kaikki tietävät, kuinka vaikeita vuosibudjetit sitten ovat. Tai sitten, että nyt jo olosuhteiden pakosta mm, valtaisten siirtojen kautta, erityisesti otsakkeessa neljä, niin hätäapu jo lokakuussa nopealla menettelyllä 9,2 miljardia saatiin käytiin sitten määrärahoja naapuruusohjelmasta ja liittymistä valmistelevista ohjelmista otettiin pois ja hätäapua lisättiin ja aivan oikein muutettiin prioriteetteja, mutta jos vakavasti tällaisessa tilanteessa vielä haluaa harjoittaa politiikkaa, joka mahdollistaa naapurimaiden vakauttamisen, niin sitten on esittävä kysymys, että miksi ne ohjelmat, joita olen tähän mennessä tehneet naapurimaissamme, miksi ne eivät ole toimineet tai miksi tulokset eivät ole riittäviä, jos katsotaan nykyisiä kriisejä, valtaisia konflikteja, jotka kärjistyvät ja suurta maahanmuuttoa. Mitä siitä seuraa? Siitä seuraa ainoastaan se, että jos ei valtaisesti uudisteta ja sisäisesti vakauteta toimiamme otsakkeessa kolme ja neljä. Ajatellaan nyt Frontexin tulevia tehtäviä tai Euroopan unionin ulkorajojen yhteistä valvontaa, miltä se nyt ikinä sitten näyttääkään. Mitä meidän täytyy siis tehdä, jotta vakauttamalla taloudellisia ja poliittisia olosuhteita Afrikassa ja äh, Lähi-idässä, päästään uuteen kehitykseen, joka tuo meillekin enemmän vakautta. Meidän täytyy siis katsoa sisältöjä ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tämä vaatii paljon enemmän yhteisön ponnisteluja, tai sitten voimme unohtaa koko tämän klubin ja unohtaa kaikki tällaiset keskustelut tulevaisuudesta. Kyllähän Neuvostolle täytyy olla selvää se, että meillä on nyt yhtäkkiä enemmän kriisejä kuin mitä meillä on viimeisen 25 vuoden aikana samaan aikaan, mutta se ajatus, että yhdellä puolella on Putin ja toisella puolella Trump ja me emme pysty tekemään me ei voi olla mikään ratkaisu. Eli mm, ilman, että energisesti puututaan juuri näihin otsakkeihin, eh, euron vakauden varmistamisen lisäksi. Jos me emme siihen halua puuttua, koska kaikki on liian monimutkaista ja me emme ole samaa mieltä asioista, Äh, kun ajatellaan Euroopan unionin kehitystä, äh, koska ilmeisesti Euroopan unionissa ainoastaan suvereenilla kansallisvaltiolla on merkitystä ja tämänhetkinen tilannehan osoittaa, että suvereenit kansallisvaltiot eivät meidän haasteitamme pysty ratkaisemaan. Niin, puheenjohtaja, minä odotan tätä myös komissiolta. Jos meillä sitten tietyt aikataulut on vuoden loppuun mennessä selkeytetty, nythän on vähän vaikea ehkä näihin aiheisiin puuttua, niin sitten meillä on yksi ainoa vaihtoehto, joko me ryhdymme sitä käsittelemään, mistä juuri äsken nopeasti puhuin, ja jos neuvosto ei sitä halua ja komissio ei riittävästi meitä tue, niin sitten näille toimielimille täytyy olla selvää se, että heillä on kolme hirveää budjettivuotta edessään. Joko me teemme mm, johdonmukaisen muutoksen, katsomme, missä on mahdollisuuksia säästää rahaa ja käyttää paremmin, mitkä ovat prioriteetit, jotta meillä ylipäätänsä on vielä mitään tulevaisuuden näkymiä, mitä meidän silloin täytyy ryhtyä tekemään. Jos silloin kieltäytyy tästä työstä, niin silloin ei kyllä kanna vastuutaan. Ja tämä onnistuu ainoastaan, jos sisällöllisen uudelleenjärjestelyjen lisäksi olemme yhdessä tietoisia siitä, että ilman näiden otsakkeiden uudistusta tästä ei tule mitään. Tai sitten me olemme kahden kolmen vuoden kuluttua lopussa. Kiitoksia. Merci. Monsieur... Kiitos, edustaja Taro. Thank you, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Lyhyesti. Ne oli mielenkiintoista saaneet ja tämä pisti ajattelemaan ja pahoittelen, etten voinut osallistua noihin koko, kokouksiin. Mutta en tiedä, kuulostaako tämä nyt varoitukselta vaan, vai faktojen toteamiselta. Kun pyritään määrittelemään lisäarvoa, niin haluaisin kyllä muistuttaa siitä, että Karl Marx on sen määritellyt sen, että se on investoidun pääoman tuottaa. En tiedä, pitäisikö käyttää tätä määritelmää vai ei. Ehdotan, että tätä keskustelua käydään joskus toista jossain muualla tästä aiheesta. Um, yeah, I'm sorry, I wasn't. Niin, pahoittelen, etten itsekään voinut olla paikalla. Mielenkiintoista oli kuulla kommentteja Esirin liittyen meidän pitää varmasti katsoa, kaikilla mailla on omat ongelmansa. Ja niin kuin saamme loppuraportin, näemme tilastotiedot ja faktat. Vasta sen loppu työn pohjalta voidaan katsoa, toimiiko tämä vai ei. Emme me varmaan uskoneet, että tästä tulee ihmelääkettä, joka ratkoo kaikki ongelmat. Yksi asia, johon halusin viitata, oli se, että sanotaan tässä konferenssissa puhuttiin seuraavista monivuotisista rahoitusnäkymistä. Me kuulimme ikään kuin unessa nyt kriisistä toiseen. Meidän pitää pohtia, mihin päädymme muutaman vuoden kuluttua. Sellaisia ohjelmia on liiderissä esimerkiksi omassa maassani, että mitään rahaa ei ole nähty vielä, ei ole jätty mitään rahaa vielä. Eli todella pitäisi nyt katsoa nykyrahoituskehyksiä eikä vain katsoa tulevaisuuteen. Epävakautta on ja tämä ek- epävakaus tulee yhä näkyvämmäksi. Jos ei tähän nyt puututa, niin en oikein näe, että asiat olisivat missään huippukunnossa lähivuosina, joten mielenkiintoista käydä keskustelua huomenna. Kiitos. Merci. La parole est maintenant... Kiitos ja edustaja Monka, olkaa hyvä. Ďakujem, pán predseda. Takisto sa chcem poďakovať za informácie z tohto podujatia. Minäkin haluaisin kiittää eh, tiedoista, joita välititte meille tuosta tapahtumasta. Valitettavasti minä en voinut osallistua. Äh, esiristä. Me tiedämme hyvin, että kun komissio keksi tämän suunnitelman, kaikki mitä se halusi tehdä oli uudelleen käynnistää Eurooppa. Jotta voisimme sen tehdä, meidän täytyy investoida rahaa alueelle, jossa äh, tulee korkea tuotto ja korkea lisäarvo. Me ajattelimme investoida määrärahoja aloille, jossa nämä määrärahat saataisiin pian takaisin, jotka löysivät työpaikkoja. Esirin tarkoitus oli investoida sellaisille aloille, joita ei muuten investoittaisi. Koska olisi tärkeää tässä ottaa riskejä. Minua kovasti kiinnosti, millaisiin hankkeisiin eh, he ryhtyisivät ajamaan eh, hankkeita, jotka eivät olisi muuten tavallisesti. Kun minä näin tämän hankelistan, niin tämä oli hyvin sama, nämä olivat hyvin samantapaisia kuin minä tein paikallis- ja aluetasolla ilman mitään esirahastoa. Me toteutimme niitä, mutta jos me otamme horisonttiohjelmasta tai muista tärkeiltä aloilta rahoja ja investoimme niitä aloille, jotka kasvaisivat muutenkin ilman esiriä, niin silloin näistä hankkeista ei ole mitään hyötyä. Meidän täytyisi tätä asiaa vähän miettiä ja käyttää esiriä alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti, eli investoida määrärahoja aloihin, joilla, joilla ei muuten tehdä investointeja. Kiitos. Meillä on vielä mahdollisuus palata strategisiin investoihin huomenna ja ylihuomenna minä osallistun kokoukseen, jonka aikana me pyrimme tekemään selontekoa investointipankin kanssa. Onko maksumäärä rahoja lainoja varten asianmukainen? Viimeinen puheen käy, puheenvuoron käyttäjä on edustaja Kolmella. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vielä edustaja Manka käsittääkseni sanoi lähes kaiken, mitä halusin sanoa. Minäkin olen sitä mieltä, että meidän pitäisi melko nopeasti saamaan yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten esiriä hoidetaan nyt käytännössä. Minusta tuntuu, että kun on suuri, suurista rahoitusmääristä kyse, ei pitäisi odottaa, että ohjelma on valmis ja sitten lopulta todeta, ettei tämä mennyt niin kuin toivoimme. Kollega Bergen juuri esittämänne Hampurin moottoritien esimerkki. En ole ihan varma, onko tämä todella tällainen lisähanke. Eikö tämä hanke olisi muutenkin tullut toteutetuksi? No, nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joiden pitäisi meitä kiinnostaa. Ehkä voisimme työstää kysymysluettelon, jonka pohjalta Melko yksinkertaisesti voitaisiin komissiolta kuulla, miten paljon hakemuksia on, minkälainen on volyymi, miten paljon on hylätty hankkeita, minkälaisista aikatauluista on kyse ja minkälainen on jako valtioiden kesken, jotta saataisiin jonkinlainen käsitys. Ja sitten muutama esimerkki, kiitos. Tämä tulee tapahtumaan aivan teidän toiveeni mukaisesti, kun puhutaan Saksan moottoritiesten lisäarvosta, jos Saksa, Saksa maksaa omas osansa EUn budjetista. EUn budjettiin ja sitten äh, raha tulee sieltä budjetista äh, tämän moottoritien rahoittamiseksi, niin eikö tässä nyt ole kyse todellista lisäarvosta? me voimme siis keskustella näistä asioista myöhemmin ja, ja lähestyä ongelmavyhtiä, niin kuin edustaja Taran täällä meille esitti eh, tietysti poliittisten ja historiallisten viitteiden saattelemina. Se oli erittäin mielenkiintoinen konferenssi kaiken kaikkiaan, mutta kysymys kuuluukin kiistämättä, mitä jatkoa voidaan nyt antaa, mikä, mitä jatkoa voidaan taata. Minulle on sellainen vaikutelma, että meillä on nyt vähän anakroninen budjetti käsissämme siinä mielessä, että sitä lähdettiin laatimaan tietyllä hetkellä, odotusten mukaisesti, mutta kun kriisi tulee päälle ja kansalaiset sitten kysyvät, että mitä Eurooppa tekee, niin sitten ollaan aika lailla vailla vastausta ja vailla keinoja. Nyt tässä on kyse ensimmäinen selonteko. Nyt käymme käsittelemään selontekoa toista esityslistan kohtaa, nimenomaan nimittäin matkaa Turkkiin 8.11. helmikuuta. Ja sieltä me saimme ihan tuoretta tietoa, miten käytetään eurooppalaisten rahastojen varoja. Eli tässä saman tien siis päätän tämän esityslistan kohdan numero kolme Amsterdamin konferenssista näistä kysymyksistä joista olemme ottaneet jo esille joitakin kohtia seminaarissa me olemme aina saman ongelman edessä. Sitten palaan tähän Turkki-matkaan. Meidän valiokuntamme kävi Turkissa 8-11 helmikuuta. Torstai 11. päivä helmikuuta palasimme. Meillä oli kaksi huolenaihetta. Miten on käytetty eurooppalaisten rahojen varo, rahastojen varoja, ennakkojäsenyys, rahoja. Tämä liittyy kehykseen 2017-2013. On kyse noin 5 miljardista eurosta. Ja toinen, toinen instrumentti, ennakkojäsenyys, 2014-2024 miljardia ja päälle. Eli me olemme antaneet nämä Turkin käytettäviksi. Meillä oli myös huolena todeta tai katsota, miten EU antaa rahoituksellisen vastauksen Turkissa vallitsevaan pakolaiskriisiin. Me teimme hyvin intensiivisesti työtä, osallistuimme 12 pyöränpöydän kokoukseen, työlounaisiin, muihin pieniin kokouksiin. Meillä oli noin 40 tapaamista, keskustelua. Tähän en laske mitään epävirallisia tapaamisia. Meillä oli myös korkean tason ministeritapaamisia, korkean tason edustajia Syyriasta. Meillä oli kaikilta eri yhteiskuntasektorilta edustajia ei-hallitusten alaisten järjestöjen edustajia ihmisoikeuskysymyksistä. Keskustelumme meillä oli myös siis hyvin vahva edustus EU-valtuuskunnasta ulkosuhteiden Ulkosuhteet olivat myös edustettuna, jäsenvaltiot olivat edustettuina, virastot olivat myös edustettuina. Keskiviikkona valtuuskunta teki matkan Etelä-Turkkiin Osmaniaan kaksi vierailua pakolaisleirille ensin ja sen jälkeen vierailimme eh, koulussa, joka sijaitsi esikaupunkialueella – Gaziantepissa. UNICEFin äh, rahoittama, hallinnoima koulu, UNICEFin rakennuttama koulu. Mutta kaikki äh, pakolaislapset eivät ole siis välttämättä tässä yhdessä koulussa, vaan heidät on sijoitettu er-, eri kouluihin tuon Gaziantepin alueella. Pakolaislapset äh, on majoitettu hyvin sattumanvaraisesti ja useat heistä eivät ole ollenkaan päässeet kouluun. Valtuuskunta teki selonteon tästä matkasta ja se tulee teille luettavaksi myöhemmin, mutta voimme varmasti nyt jakaa joitakin vaikutelmia, tehdä joitakin etukäteisyhteenvetoja matkasta. Jos jätämme pois pakolaiskysymyksen, niin EU on erittäin voimakkaasti sitoutunut rahoituksellisesti Turkkiin. Ennakkojäsenyysinstrumentti on noin 600 miljoonaa euroa vuodessa. Mutta Euroopan investointipankki toimii muutenkin Turkissa arviolta kaksi miljardia per vuosi on sen budjetti. EU on siis sitoutunut tähän, eli siis se ei väistele vastuutaan, tavoitteitaan eikä myöskään instrumentteja, kun on kyse myös oikeusvaltiosta. Ja se tukee myös kansalaisyhteiskuntaa ja ö, viranomaistoimintaa. Mutta jos ajattelemme pakolaiskriisiä, miten heidät vastaanotetaan, miten asia hallinnoidaan, hallinnoidaan, niin Eurooppa on tällä hetkellä vähän epäröivä, koska on lyhdytty hyvin kiivasti kritisoimaan Turkkia siinä, kuinka se on laiminlyönyt ihmisoikeuskysymykset ja lehdistön vapauden. Eurooppa on läsnä noin 150 hengellä Ankarassa. Meillä on myös edustajia, kuten sanoin, ei hallitusten alaisissa järjestöissä, jotka saavat pienen pienen hyödyn näistä rahastoista, kun ne hallinnoivat toimintaansa Ekon rahastosta ja myös rauhan demokratian rahastosta. Tämä on suunnaton haaste Syyrian pakolaisten, pakolaisten vastaanottaminen Turkissa. 2,5 miljoonaa, jos tähän lisätään myös ne, jotka jo asuvat Turkissa. Tähän pitää vielä lisätä Irakista, Afganistanista, Afganistanista ja Iranista tulevat pakolaiset. Voisin sanoa, että me olimme kyllä hyvin, hyvin vaikuttuneita siitä, miten hyvin Turkin viranomaiset olivat selvinneet tähän mennessä, olivat suorittaneet hyvin vastaanottamisesta. Ja leiriä ylläpidetään hyvin. Siellä on tietysti kyse telttamajoituksesta, mutta perheet ovat majoittuneet telttoihin, jotka ovat mielestämme tyydyttäviä. On myös kouluja, kirjastoja lapsille, terveydenhuoltoasemia, terveydenhoitoasemia, supermarketteja. Öö, Turkissa on virasto, joka huolehtii elintarviketurvallisuudesta maailmanlaajuisesti ja siellä on on kyse 50 liiran elintarvikeluottokortista kuukausittain. 85 liira merkitsi, on suurin piirtein 20-25 euroa ja tämän elintarvikekortin avulla pakolaiset voivat suorittaa ruokaostoksensa näissä valintamyymälöissä ja tietyissä muissa myymälöissä. Heillä on myös lupa työskennellä turkkilaisissa yrityksissä. Jotkut ovat jo saaneet työpaikan, koska <clears throat> Rinnakkaistalous on noin 40 prosenttia Turkin BKTstä. 25 leiriä, jotka vastaanottavat noin 250 000 pakolaista. Mutta jo sanoin, että 90 prosenttia syyrialaisista pakolaisista asuu leirien ulkopuolella koska leirit eivät enää pysty vastaanottamaan näitä kaikkia pakolaisia. On myös, niin kuin jos muistan oikein, 800 000 lasta, syyrialaista lasta, ja näistä 800 700 000 ja vain 300 000 heistä käy koulua. Eli noin 400 000 lasta ei pääse koulutuksen piiriin. Siinä on siis kyse kokonaisen sukupolven menettämisen vaarasta. Ja te voitte vain kuvitella, mitä se tarkoittaa. Eurooppa on kuitenkin tähänkin jo reagoinut. Muistatte varmasti marraskuussa perustetun Trust Fundin Syyriaa varten, kun äänestimme vuodesta 2016. Me emme ihan tarkkaan tienneet, miten tämä Trust Fund tullaan rahoittamaan ja miten se käynnistyy. Joitakin määrärahoja jotka liittyvät tähän etukäteis jäsenyysinstrumenttiin, jota ei ole käytetty vuonna 2007-2013. Jo, joku osa näistä määrärahoista voitiin käyttää tämän Trust Fundin rahoittamiseen, jonka summaksi arvioitiin on noin yksi miljardi. Mutta luonnollisesti joitakin <clears throat> yllätyksiä aina tulee, jotakin eroa. Lisäyksiä tulee, kun on kyse jäsenvaltioista, EU tietysti antaa myös oman panoksensa, joka on 200 000 miljoonaa. Mm, myös Turkin viranomaisille on ilmoitettu joistakin helpotuksista pakolaisia ajatellen. Sen pit, se merkitsee sitten rahoitusta vuodelle 2016-2017, joka merkitsee kolmea miljardia, joista yksi miljardi tulee suoraan eu budjetista. Ja me olemme nyt aika kärsimättömiä. Öö, tietämään, miten me voimme rahoittaa tämän tässä EU-budjetissa. Mehän kävimme juuri vastikään keskustelun Euroopan budjetista. Kysymys kuuluu, mitä Eurooppa tekee äh, näinkin dramaattisissa olosuhteissa, kun panokset ovat äh, huikeat ja erittäin vakavat. Äh, lasten kouluttaminen ja myös meidän pitää arvioida, mitkä ovat tarpeet. Ministeri, joka on vara Presidentti Simsek sanoi, että ehkä tähän arviointiin hukataan vähän turhaa aikaa, sekin voi olla vaarallista. Turkkilaisten pitää itse tehdä julkiseksi tämä ensimmäisten, ensimmäinen arvio, mitkä ovat ensisijaiset tarpeet, mutta Simson sanoi, ei saa hukata nyt enää yhtään aikaa. Meillä on täällä asiantuntija toimielimiä, Euroopan investointipankki, kehitys- ja rahoituspankki, IMF, miksi me voisi luottaa näihin asiantuntijoihin, jotka voisivat tehdä arvioinnin eri hankkeista ja ottaa nopeasti varoja käyttöön, mutta keskustelukumppanimme sanoivat, että Kyllä, kyllä näin voitaisiin tehdä, mutta menettelytavat eivät ole helppoja. On ehkä tämä tilanne on niin monimutkainen. Tietty saamattomuus paikallaan liikkumattomuus on nyt saanut jalansijaa. Rahat eivät tule saavu määränpäähän ja se herättää epäilyksiä. Mutta epäily ei, maks- ei tauta tässä mitään. Miten voimme saada puolisen luottamuksen rakennettua Turkin ja EUn välille? Me olemme vaatineet avoimuutta, pyytäneet Turkin viranomaisilta ö, mahdollisimman suurta avoimuutta jotta sanomme, mikä kuuluu hallituksen tehtäviin, mikä kuuluu paikallisviranomaisten tehtäviin, koska joissakin Etelä-Turkin ka- kaupungeissa tai kunnissa pakolaisväestön määrä on huomattavasti suurempi kuin turkkilaisväestön määrä. Ja tiedämme, mitä seuraamuksia sillä on terveydenhuoltoon, nuorten koulutukseen. Mm, ongelmat ovat huomattavia, painavia, suuria miten voimme antaa apua ja tukea pakolaisille, jotka elävät leirien ulottumattomissa. UNICEF aloitteen tekijänä on ryhtynyt rakentamaan kouluja ja ottanut huolekseen opettajien palkkauksen. Tietysti kiinteässä yhteistyössä paikallisviranomaisten kanssa ja kansallisten viranomaisten kanssa. Miten voimme helpottaa turkkilaisten tai näiden ihmisten työhön pääsyä halutaan luoda tietysti olosuhteet, jotka ovat erittäin kilpailu, kilpailuttavia. Eri siellä voidaan asettaa joitakin yrityksiä keskenään kilpailutilanteeseen, jotka ovat jo paikan päällä. Mutta mm, kun me teimme päätöksen laajentaa tulliliittoa Turkkiin, silloin me jo helpotimme yritysten uudelleensijoittamista työllisyyspolitiikan parantumista Turkissa, EU-sta Turkkiin päin. Ja tällä hetkellä Turkki taloudellisessa mielessä on, on EUn sisällä. Ei kukin mm, osallistuja sanoi, että ongelman perussyyt, pakolaisongelman perussyyt ja sen seuraamukset Euroopassa, ongelman syyt löytyvät luonnollistikin Syyriasta, mutta tällä hetkellä jos ajattelemme Syyriaa, uusimmat sotilaalliset yhteenotot Syyrian hallituksen toimesta ovat vastausta Venäjän toimiin. Me tapasimme erään henkilön tepin alueella, jossa oli kyse pienestä yksiköstä, joka riippui EUn, EUsta. Siinä oli kyse esimerkistä, kun halutaan kahden keskistä ja vahvistaa EUn läsnäoloa ja jäsenvaltioiden läsnäoloa tuolla Gaziantepin alueella. He ovat hyvin näkyviä siellä, mutta sillä se tarkoittaa myös sitä, että mitä on tapahtunut Alepon alueella, sotilaalliset toimenpiteet Alepon alueelle Pohjois-Syyriassa. 2011, kun nämä kaikki tapahtumat seurasivat toinen toisiaan. Syyriassa oli noin 20 miljoonaa asukasta, kaksi miljoonaa katosivat vain jonnekin, heistä ei tiedetä mitään. Mutta tällä hetkellä noin 5-6 miljoonaa ovat pakolaisina lähistöllä, lähimaissa, Libanonissa, Jordaniassa, Turkissa ja EUn alueella myös on noin 4 miljoonaa, jotka tukevat Assadin hallintoa. Ja sitten on 80 miljoonaa ihmistä, jotka ovat lähteneet liikkeelle, mutta ovat Syyrian rajojen sisällä. Ja kun venäläiset ja Assadin hallinto ovat ryhtyneet sotilaallisiin toimiin pohjoisessa Aleppon pohjoispuolella, niin tuhan, kymmenet tuhannet ihmiset yrit, pyrkivät ylittämään Turkin rajan, joka on ollut viime aikoina kiinni. Järjestäytyvät Turkin rajan lähellä, mutta Syyrian puolella. Ja sinne on perustettu pakolaisleirejä humanitaarisen avun tuella, mutta tilanne kehittyy hyvin nopeasti räjähdysalttiiksi ja kestämättömäksi. Ja venäläisiä voi myös houkutella yritys myös vielä tehdä eurooppalaisten kohtalon vieläkin, Euro, EUn e kohtalo ja EUn rooli vieläkin hankalammaksi kuin mitä koimme Ukrainan kanssa mutta tilanne on kehittymässä äärimmäisen räjähdysaltiksi ja vaaralliseksi ja EU:ssa pitäisikin nyt tietää, mikä on meidän osamme tässä? Mikä on meidän osamme pakolaisten vastaanottamisessa Syyrian sisällä? Miten me voimme auttaa sitä tilannetta täältä käsin? Paljon oli kysymyksiä ja huolenaiheita. Ainakin omalta osaltani voin sanoa niin sillä Turkin viranomaiset vakuuttivat meillä, että he ryhtyvät toimenpiteisiin luodakseen tietyn padon Turkin rajan ja kreikkalaisten saarten välille, jo, joihin noin noin muutama kilometri pyrkiäkseen pysäyttämään maahanmuuttovirran Turkin ja EUn välillä. On kyse siis padosta, tätä termiä käytettiin, mutta mutta epävakaus, sota ja väkivalta Syyriassa on syynä kaikkeen tähän. Miten me voimme lopettaa tämän epävakauden tilan? Miten voimme saada rauhan aikaiseksi? Se on elintärkeä kysymys. Tässä muutama vaikutelma. Haluan korostaa, kuinka hyvin tätä matkaa oli valmisteltu. Olen äärimmäisen kiitollinen meidän tiimillemme, sihteeristöllemme, aivan erityisesti Guillaume Reille. Olen kiitollinen joka valmisteli erittäin huolellisesti tämän matkan. Meillä tulee olemaan vielä mahdollisuus tehdä tästä lopullinen matkakertomus. Libe-valiokunnasta oli myös läsnä kollegoja samanaikaisesti Turkissa ja me pyrimme ehkä tekemään yh- jonkinlaisen yhteisen yhden ainoan selonteon. Mutta kyllä monissa kohdin minun mielestäni Eurooppa oli aika saamaton, jähmeä, eloton. Ja eikä meidän pitä, eikä me, emmekä me tällä tavalla pysty ratkaisemaan näitä erittäin vakavia ongelmia, jotka ovat vallalla Turkissa ja Syyriassa. Nyt käännyn niiden kollegojen puoleen, jotka olivat matkalla mukana. He voisivat myös kertoa itse omista vaikutelmistaan. Geijer voi aloittaa. Edustaja Geijer voi aloittaa. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole paljon lisättävää. Teidän johdantonne oli varsin kattava. Uskoakseni, tai oikeastaan minun henkilökohtainen kantani riippuisi siitä, että kun katsotaan keskusteluita, joita käydään Euroopassa, niin oli kyllä ihaltavaa, miten Turkin viranomaiset hoitavat näitä Nemia Smanian teja, joka toivotti tervetulleeksi sinne leirille, puhui vieraista. Ja vieras on lahja Jumalalta ja pohdin Saksan kantaa ja pohdin, onko yhtään pormestaria, joka puhuisi luoja lahjoista tai vieraista. 2,7 miljoonaa pakolaista siellä maassa ja Saksassa vähemmän kuin puolet tuosta Kyllä siinä on tietty ero. Nähdäänkö tällaiset asiat haasteena, että lähdetään keskustelemaan budjeteista aina. Eli vaikuttavaa, mitä Turkin viranomaiset ovat tehneet. Eittämättä nämä kolme miljardia nähdään Turkin puolelta niin, että nyt 9 tai 10 miljardia dollaria on käytetty Turkissa – pakolaistilanteen hoitamiseen taloudellisesti. Joten tämä Euroopan apu on paikallaan ansaittua. Maailman ruokaohjelman budjetti oli kovin tiukoilla viime vuonna, kun koko pakolaisvirrat lähtivät kohti Eurooppaa. Ja tätä taustaa vasten on muistettava, että maailman ruokaohjelma on nyt paremmin rahoitettu kuin aikaisemmin, mutta 50 Turkin liraa henkilöä kohden kuussa riittää, joten näin nälkää, saa ruokaa mutta ei tämä nyt mitenkään aseta valtavan hyvään asemaan ravinnon osalta. Maailman auttaminen varmasti on hyvä asia, jos eurooppalaiset ovat kiinnostuneita siitä, että ihmiset voivat elää siellä, missä ovat nyt lähellä omia kotialueitaan. Kun ajatellaan tilannetta, joka on sellainen, että ravitsemus voi olla tärkeä kysymys samoin kuin koulutus. 310 000 lasta on siellä UNICEFin kouluissa. Useampi tarvitsisi, eli seuraava mahdollisuus olisi, että UNICEF ottaa tavoitteeksi vielä 150 hänen lapsen koulutuksen. Ei kai EU voi kieltäytyä tällaisesta, jos lapset voivat saada opetusta siellä syyrialaisilta opettajilta, niin tämä voisi olla sellainen asia, jota me voisimme tukea. Te viittasitte puheenjohtajakuntien tilanteisiin. Kunnallinen infrastruktuuri, jos ajatellaan vaikka jätehuoltoa tai vesihuoltoa, siellä kaikki on tiukilla, kun ajatellaan rajan lähellä, Syyrian ra- rajan lähellä olevia kuntia. Tässä pitää ajatella myöskin sitä, miten rahoitusvirrat saadaan kulkemaan niin, että apu todella saapuu perille sinne, minne sitä kiperimmin tarvitaan. Sefin ehdotukset, jos ajatellaan eurooppalaisia pankkeja, ja osaamista. Näin no, paljon ihan varma. Jos ajatellaan eurooppalaisten varojen käyttämistä ainoastaan vipuvaikutuksen, että voitaisiin antaa lisää rahoitusta. Jonkun pitäisi minulle tätä nyt vähän lisää selvittää ennen kuin poliittisesti tällaiselle tielle olisin valmis kulkemaan. Suoran tuen tie olisi sellainen, että meidän pitäisi tarkkaan tutkia. Se, mitä Minulle ei erityisesti mieleen kaikkien käytyjen keskusteluiden joukoissa oli se, että mielelläni haluaisin katsoa erityisen tarkkaan ja kysyä komissioltakin sitä, miten rahoitusvirrat nyt kulkevat tästä, miten nämä rahat sitten kerätäänkään EUn budjetista tai toisaalta miten halutaan huolehtia rahojen virtaamista sinne. Eli maailman ruokaohjelma, UNICEF, silloin voidaan esittää ihan, tai tehdä siirto ihan suoraan. Turkkilaisten kuntien osalta tämä on jo vähän hankalampaa. Eli miten nämä rahavirrat kulkevat? Ja Turkin valtiollakin on tehtävänsä ajatella tällaista käsittelymaksua. Nyt on ajateltu, että avataan tällainen ministeriö, pakolaisasioita hoitaminen, koulutus, turvallisuus, ravinto, elintarvike, tuki. Tätä voitaisiin tukea, mutta lopulta pitää huolehtia siitä, että raha, joka EU-sta tulee jäsenvaltioista tai EU-budjetista, todella virtaa sinne pakolaisille. Minä mielelläni haluaisin kuulla kattavan esityksen tästä aiheesta, joka vakuuttaisi. Kiitos. Pyritään, pyritään puhumaan lyhyesti, koska meidän pitäisi vielä äänestää. Edustaja Ryvi, olkaa hyvä. Niin, sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Minun on sanottava, että tämä matka osoitti meille selvästi, että tässä on syntynyt todella äärimmäinen ulkopoliittinen konflikti, ei pelkästään shiojen ja sunnien välille, ja shioja tukevat Venäjä ja Iran, ja sunneja tukevat Amerikka ja Saudi-Arabia ja muut. Siihen lisäksi tulee myös kurdikonflikti. Turkki on tässä nyt tällaisessa moninapaisessa tilanteessa, ja sen täytyy pohtia, miten se tulevaisuudessa varmistaa vakauden tällä tällä alueella. Ja tietenkin Assadin ja Venäjän äm, aluevaltaukset ovat sellaisia, että odotetaan, että ensi päivinä 400-600 000 uutta pakolaista tulee Turkin rajalle. 400-600 000, sehän on sellainen määrä ihmisiä, eh, että tästä tulee kyllä eh, kriittinen tilanne, koska Turkin raja pysyy enemmän tai vähemmän suljettana, eli kyse on näiden ihmisten auttamisesta tällä alueella Syyrian ja Turkin välillä. Kansainvälisten järjestöjen avustuskuljetukset ovat nyt jo täysillä käynnissä. Siksi on tärkeää, että me autamme saman tien ja on tärkeää, että pakolaisia Syyrian rajalla autetaan mahdollisimman hyvin. Turkki Äh, antaa per pakolainen per kuukausi 30 euroa. Me emme pystyisi äh, tällä summalla toimimaan äh, Euroopassa. Ja minua komissio kiinnostaisi tietää, millaisia maksuja kansalaisjärjestöt vaativat asian hoitamiseksi. Tämä on kolmesta 18 prosenttia. Millaisia palveluja kansalaisjärjestöt tarvitsevat tällä 3-18 prosentilla ja millaisia takeita meillä on siitä, että määrärahat todella saavuttavat avun tarvitsijat ja millaisia välineitä Euroopan unionilla on, jotta pystyisimme valvomaan näiden määrärahojen päätymistä sinne se, mitä me näimme Osmaniessa, oli, eh, että turkkilaiset todella osaavat tarjota elintarvikkeita ja lääketieteellistä eh, apua, eh, koulutusta, kielikoulutusta ja ammattikoulutusta. Kuitenkin nämä yli 20 leiriä, joissa jokaisessa on noin 10 000 pakolaista, ovat sellaisia, että niitä pitäisi parantaa. Ja meidän on katsottava, miten pystymme varmistamaan sen, että ihmiset voisivat pysyä lähellä kotiaan, koska mehän toivomme, että pian saataisiin aikaa rauha ja me näimme näillä leireillä, että nämä pakolaiset ovat useasti tulleet omalla autollaan paikalle ja mitä lähempänä on koti, niin sitä siksi olisi myös YK on tehtävä luoda siellä sellainen rauhan alue, jossa on rauhanturva ja niin, että voisimme pakolaisia siellä suojella. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Böge, olkaa hyvä. Pikku täydennys tai pyyntö, puheenjohtaja. Viime kuukausien aikana komissiolta on jatkuvasti saatu tietoa siitä, miten maksut uusiin rahastoihin budjetin ulkopuolella ovat kehittyneet ja mitä on tapahtunut World Food Programmin ruokaohjelman osalta. Jens Kajerin puheenvuoro ja se, että viikoittain ilmeisesti myös vaatimukset muuttuvat dramaattisesti tällä saralla. On välttämätöntä, että komissio mahdollisimman pian antaa meille katsauksen siihen, miten voidaan arvioida tilannetta tällä hetkellä, niitä lukuja, joiden pohjalta teemme työtä, niitä päätöksiä, joiden pohjalta teemme työtä. Ja Lontoon konferenssissa on tietyt päätökset tehty. Ja onko niin, että tarjottuja summia ei ole ihan vielä saatu YK järjestöille? Emme saa joutua sellaiseen tilanteeseen, kuten viime vuonna, että kaikki toteutuu jälleen liian hitaasti. On todella nyt hyvin tarkkaan kuukausittain pitäisi voida todeta, miten tilanne kehittyy, riittävätkö varat maailman ruokaohjelmaa Syyrialle, naapurivaltioille. Viime vuoden ongelmia ei saa sallia enää uudistuvan tänä vuonna. Kiitos. Kiitos Trust Fundin miljardeista Syyrialle. 40 miljoonaa on tällä hetkellä todellakin jo annettu. Se kyllä todistaa tämän järjestön tahmeutta. Se vaatii paljon menettelytapoja ja ihan kuin tulisi olisi päällä, mutta palo, palomiehet keskustelevat veden hinnasta ennen kuin lähtevät sammuttamaan tuolta. Edustaja Omarje. Monsieur le Président, je vous remercie. Kiitos puheenjohtaja. Kun palasimme tältä matkalta, niin oli äärimmäisen vaikea muutamassa minuutissa kertoa niistä tuntemuksista, mitä matka synnytti. Kävimme läpi niin monia asioita, mutta minulla on mielessäni yksi varmuus. Ei voi olla mitään yksinkertaistettua vastautta, vastausta näin monimutkaiseen tilanteeseen. Tämä matka oli todella matka monimutkaisuuden ytimeen tässä lähi osassa. lähi joka on tällä hetkellä hajoamassa, tilanne on hyvin monimutkainen myös Turkissa ja Turkin vuoksi. Ja me olimme myös keskiössä tässä tilanteen monimutkaisuudessa, jos ajattelemme EUta. Tässä on kolme eri akselia, joiden, joita piti pitää mielessä matkamme aikana yksi tuntemus. Sen jälkeen, kun olimme käyneet tutustumassa Osmanien pakolaisleiriin, minulle tuli sellainen tunne, että meille euroedustajina on vaikeata antaa minkäänlaista oppituntia jollekin valtiolle, miten pitää ottaa vastaan pakolaisia. Me e, täällä emme ole ollenkaan antaneet ihmisarvoisia vastauksia täällä Euroopassa siihen, miten pakolaiset on otettu vastaan. Ranskalaisinahan, ranskalaisena minä voin puhua näin, koska meillä on Kaleen alue, joka ei vastaa mitään normeja. Meillä ei ole mitään oppilaksia antaa turkkilaisille, voimme vain pitää suuni kiinni ja miettiä monia kysymyksiä, jotka syntyvät mielessäni. Hyvä puheenjohtaja, turkkilaiset sanovat, että ovat käyttäneet noin 9-10 miljardia voidakseen ottaa vastaan pakolaisensa. Tässä pitäisikin nyt miettiä, onko tämä luku ihan oikeudenmukainen vai ei. Mutta mikä on varmaa on se, että tämä maa ottaa tänä päivänä vastaan yli 2 miljoonaa 700 000 pakolaista. Kyllähän me Euroopassa olemme tajunneet, kuinka vaikeata se on. Olemme kokeneet sen. Ja kuinka se vaikuttaa meidän yhteiskuntiimme. Kyllä tässä voi vähän miettiä, kuinka vaikeata se on, öö, on ollut ja on Turkille. Ja viimeinen asia, tämä humaanimpi ulottuvuus ja näkemys. Minä palaan siihen tosiasiaan, että tähän pakolais, tämän tako, pakolaiskysymyksen akana on myös joidenkin ihmisten kasvoja. Heillä on nimet, heillä on perheitä, heillä on lapsia, heillä on oma elämä, heillä on oma henkilökohtainen tarinansa ja me emme saa unohtaa heitä siihen politiikan viidakoon, jota me toteutamme myöskin täällä Euroopan parlamentissa. Minä toivoisin, että meidän valtuuskuntamme tapaisi todella Libe-valiokunnan valtuuskunnan jäseniä, jotka olivat saman aikaan Turkissa, että voisimme vaihtaa kokemuksiamme ja vaikutelmiamme. Ja. Me tulemme tekemään näin, olkaa vakuuttunut siitä. Me aiomme palata siihen ja toimia näin, mutta mikä tässä nyt käynyt ihan selvästi ilmi, että on tässä johtajuusongelma käsillä. Miten voisimme jonakin iltana koota yhteen eri jäsenvaltioiden edustajia silloin, kun toivottiin parempaa koordinaatiota eri toimijoiden kesken, EUn jäsenvaltioiden toimijoiden kesken. Ja EUn valtuuskunnalla oli varmastikin tarkoituksena toimia koordinaattorina ja että se voisi taata mm, mm, hyvän johtajuuden keskusteluissa. Mutta nyt meidän pitääkin tajuta, miten me voimme arvioida Turkin viranomaisten tekemät pyynnöt. Siihen pitäisi toimittaa nopeasti. Tekeekö matkavaltuuskunta sen, mutta minä sanon tässä Geijerille, että ei tarkoitus ollut vedota investointipankkeihin, maailmanpankkiin tai muihin toimijoihin, vaan että voisimme tukeutua niiden asiantuntiju- asiantuntijuuteen, kun tehdään päätöksiä onko EUn oikeusperusta aina ihan asianmukainen ja silloin kun toimitaan vähän viiveellä ja, kun, ja Syyrian kysymys on erittäin vakava, on kyse miljoonista ihmisistä, jotka ovat täysin toivottomassa tilanteessa ja jos ei ole heille tarjota hyvää ratkaisua, niin radikalisoituminen ja Daesh ovat jatkuvana vakavana uhkana yllä ja esillä. Silloin nämä ihmiset todella joutuvat radikalisoitumisen uhreiksi. Ja miten se tulee vaikuttamaan geopolitiikkaan ja EU-hun? No, nyt voimme päättää tämän esityslistan kohdan. Tämä oli erittäin hieno matka. Kiitän siitäkin sihteeristöä. Seuraavaksi annan puheenvuoron Siegfried Muresanille, jotta hän voi kertoa meille Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisestä kestävästä kalastuksesta koskevaa kumppanussopimusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on yksinkertainen lausunto, joka meidän valiokuntamme on tehtävä. Kalastusvaliokunnan mietintö. Vain kaksi minuuttia ajasta ne menee tähän. Tämä on siis Liberian ja Euroopan unionin välinen kalastusta koskeva kumppanuussopimus, joka luotiin 5. kesäkuuta 2015. Ja tässä tarkoituksena antaa Euroopan union kalastusaluksille mahdollisuus ja oikeus kalastaa Liberian aluevesillä – erityisesti tonnikalaa ja tonnikalan kaltaisia lajeja. Tällä hetkellä Euroopan on kymmenen samankaltaista sopimusta pääasiassa Afrikan maiden kanssa ja kolme sekkaa sopimusta. Budjettivaliokunnalle tämä tarkoittaa seuraavaa EU tulee maksamaan 715 000 euroa tämän sopimuksen ensimmäisenä vuonna, 650 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna ja 585 000 euroa tämän sopimuksen viidentenä vuonna, eli kokonaisuudessaan 3,25 miljoonaa euroa Euroopan unionin budjettista oikeudesta kalastaa Liberian aluevesille. Tämä sopimus on tehty viideksi vuodeksi. Mm, ja osa tästä määrärahoista on korvan merkitty Liberian kalastuspolitiikan kehittämiseen, erityisesti aluevesien valvonta kapasiteetin parantamiseksi. Tämä viitesaalismäärä meille on 6500 tonnia per vuosi. Jos kalastamme enemmän, niin silloin mm, meidän maksuosuuttamme nostetaan 55 eurolla per tonni ensimmäisenä vuonna, 50 eurolla toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna ja 45 eurolla viidentenä vuonna. Koska tämä ei ole ongelmallinen, niin ehdottaisin, että hyväksymme tämän lausunnon ja vetoamme kalastusvaliokuntaan, että se suosittaisi täysistunnolle, että hyväksyisimme tämän sopimuksen aikataulusta tämän lausunnon esittelyn jälkeen tarkistusten jätön määräaika on 24. helmikuuta. Tämän jälkeen me äänestämme tästä lausunnosta tällä budjettivaliokunnassa 16. tai 17. maaliskuuta ja äänestys äh, PESH-valiokunnassa äh, tai PESH-valiokunnan mietinnöstä järjestetään huhtikuun ensimmäisessä täysistunnossa. Siinä kaikki. Puheenjohtajan mikrofoni ei ole auki, huomauttaa tulkki. Pardon. La parole. Anteeksi, nyt annan puheenvuoron Rouva Gardia Savalille. Hän puhuu Mauritanian tasavallan Euroopan yhteisön välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta. Äh. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti, niin kuin sanottiin, tässä on tämän pöytäkirjan uudistamisesta EUn ja Mauritanian välistä. Se on tarkoitus soveltaa tulevalle neljälle vuodelle. Budjettivaliokunnassa meidän täytyy hyväksyä tämä rahoitus, joka on 59 miljoonaa euroa vuodesta. 55 miljoonaa euroa liittyy sallittuihin kalastusmääriin ja 4 miljoonaa tähän koulutukseen tieteellis-tekniseen yhteistyöhön. Ja periaatteessa ei ole mitään vastustusta tätä, tämän sopimuksen allekirjoittamista varten ja sen takia pyydän, että äänestätte myönteisesti ja hyväksytte tämän pöytäkirjan uudistamisen. Ja jos sen erehdy, niin tästä äänestettäisiin maaliskuussa budjettivaliokunnassa. Kiitos. Onko tästä kysymyksiä? Ei ole kysymyksiä. Tarkistukset pitää jättää viimeistään 24. helmikuuta. Ja äänestämme tästä budjettivaliokunnassa 16. tai 17. päivä maaliskuuta. Nyt siirrymme varsinaiseen äänestykseen. Pyydän teitä ottamaan esille sähköiset äänestyskorttinne siten, että voimme, jos on aihetta ja tarvetta, käyttää nimenhuutoäänestystä tarkistamiseen. Nyt äänestys alkaa. Merci de, voter. 24 korttia on, käytös, on käytössä, mutta 21 ääntä täällä näkyy. Edustaja Geijer, oletteko te äänestäneet nyt tässä testissä? Simon. No niin, se on hyvä. Kaikki on reilassa. No niin, aloitamme sitten äänestyksen, joka liittyy Eurooppalaisen ohjausjaksoon. Rova Vanart ja itse minä puheenjohtajana olimme ilmoittaneet, että emme voi hyväksyä J'avais déclaré l'amendement Sanoin, että tarkistus numero 31 on sellainen, että sitä me voi hyväksyä, mutta kun olen esittelijä puheenjohtaja, niin minä vedän pois tämän. Eli me voimme todella nyt äänestä ottaa kantaa tästä, tähän tarkistukseen. Tarkistus numero yksi puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ensimmäinen kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus numero yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Amendement numero 13. Tarkistus numero 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, jossa on kaksi muutosta puolesta vastaan tyhjää Ehkä on aihetta tarkistaa sähköisesti. Le scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 vastaan 10. Toinen osa. Puolesta vastaan Hyväksytty selkeästi. Tarkistus numero 17 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 kahdessa osassa ensiksi sanoista, joita ehdotetaan lainausmerkkien sisälle puolesta vastaan tyhjää. Kaikki eivät täällä jaksa nyt selkeästi nostaa kättänsä, joten tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 19 ja 5 ja yksi tyhjä. Ja loppuosasta tekstiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20. Siitäkin äänestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty 14 vastaan 11. Kompromissi C. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi C hyväksytty. Mutta meillä on, anteeksi siis korjapuheenjohtaja, täällä on äänestyksiä monista eri osista keltaisella merkittyinä. Le premier, ça déjà voté. Ensuite, euh, e, Seuraavaksi äänestämme toisesta kohdasta puolesta. Oui. Qui est pour vastaan. Tyhjää. Teksti on hylätty. Sen jälkeen kolmas alakohta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljäs alakohta puolesta vastaan Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 14 vastaan 11. Nyt siirrymme Tarkistuksia numero 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 vastaan 9, 2 tyhjää. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 vastaan 9, yksi tyhjä. Ja nyt äänestämme kokonaan tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Teksti näin muutettuna 17 vasta 8. Sitten siirrymme äänestämään Thomas Shedhovskin mietinnöstä, joka liittyy Tanskan hallituksen ja Grönlannin maan maakuntahallituksen väliseen kalastuskumppanuussopimukseen. Tästä ei ole tarkistuksia, eli on kyse vain siitä, että hyväksymmekö tämän sopimuksen, äänestämme sähköisesti vai yksinkertainen äänestys. Eh, kaksi äänestystä. Ensimmäinen äänestys nyt. Kuka on puolesta? L'accord. Sopimuksesta siis. Pes. Tanska ja kalastus. Tanskan ja Grönlannin kalastussopimuksesta puolesta vastaan tyhjää Ymmärsin, että olette myönteisiä ajatukselle. Ja nyt tästä lausunnosta sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Kaikki eivät ole äänestäneet. Äänestys päättyy. 21 vastaan 1, 2 tyhjää, eli tämä lausunto on myös hyväksytty. Siirrymme sitten seuraavan esityslistan kohtaan muihin pääluokan kohtiin. Talousarviosta 2016 on kyse muutoksista henkilöstössä. On kyse vain yhdestä asiasta. Muistan, että 10. helmikuuta meille ilmoitettiin, Euroopan tietosuojan valtuutta ilmoitti meille, että hän aikoo muuttaa tämän henkilöstötaulukon artikla 52 mukaisesti ja hän pyytää lausuntoa budjettivaliokunnalta ja hän pyytää, että tämä, tämä on siis varanhoitoasetuksen artikla 50.1 kohdassa mainittu tämä henkilöstössä tapahtuva muutos. Siinä on kyse yhdestä ainoasta virasta. Edustaja Debre on käsitellyt tätä asiaa ja ilmeisesti tämä ei synnytä minkäänlaista vastustamista meidän taholtamme ja voimme siis näin ollen hyväksyä sen sellaisena Ei ole myöskään tullut mitään pyyntöjä kiinteistöpolitiikkaan siihen liittyviin asioihin ei ole tullut pyyntöjä, eli näin ollen olemme käsitelleet kaikki esityslistan kohtat ja äänestykset. Ei ole muita kysymyksiä. Kohdassa muut asiat. Eli kokous on päättynyt. Seuraava kokous 18. helmikuuta, eli torstai-aamuna kello 9.30. puoli yhteen. Ja, nyt meil, ja sen meillä on myös elinmääräinen kokous 23. helmikuuta täällä Brysselissä. Valiokunnan ylimääräinen kokous ja pidämme pienen tauon ennen kuin aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Kiitos, kokous on päättynyt.